puhuvansa edustajan toimesta 21. maaliskuuta 2011 lähtien. Sovelletaan artiklaa 4 kohtia 1 ja 3 ja, ja tämän myötä parlamentti kirjaa asian ja toteaa, että hänen edustajan toimensa vapautuu tästä päivästä lähtien. Rouva Katrin Suli on ilmoittanut tuntumansa edustajan toimesta 24. maaliskuuta 2011 lähtien. Sovelletaan artiklaa 4 kohdat 1 ja 3 työjärjestyksessä. Parlamentti panee asian merkille ja toteaa, että hänen edustajan toimensa vapautuu tästä mainitusta päivästä lähtien. Asiasta vastaavat Ranskan viranomaiset kertovat minulle, että rouva Catherine Sulin korvaa herra Brice Hortefeux 24.3.2011 lähtien. Kollega on täällä keskuudessamme, sikäli kun ymmärrän oikein. Onko kollega täällä salissa? En näe häntä, ei ole paikalla. Hetkinen, hetkinen. Kyllä minä näen sen, mutta minun täytyy päättää tämä tiedonantoni. Hetkinen. Artikla 3, kohta 2 työjärjestyksessä. Määrää, että niin kauan kuin valtakirja ei ole tarkastettu tai vastalauteita esitetty, herra Brice Hortefeux toimii täysin valtuuksin eh, parlamentin toimintaan ja sen elinten toimintaan edellyttäen, että hän on ilmoittanut, että kirjallisesti, että hänellä ei ole mitään muuta tointa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin edustajan toimen kanssa. Nyt sitten puheenjohtaja Cohn-Bendit, olkaa hyvä. Mr. Eh, Monsieur Puhemies, te yhtä lailla kuin minäkin tiedätte, että herra Orteföin eh, Euroopan parlamentin jäseneksi tuloon on liittynyt ongelmia ja mielestäni oli aika ikävää, että Ranskan hallitus ei odottanut sitä, että että hänen valtakirjansa tarkistettaisiin, sitä ei kuitenkaan hyväksytty, eikä hän edes osallistunut Strasbourgissa täysistuntoon, ja näin ollen hän ei voi korvata henkilöä, joka hänen olisi korvattava. Euroopan parlamentin kansanpuolueen ryhmä, joka haluaa toimia aina oikeudenmukaisesti, niin toivoisin, että te tarkistaisitte, onko herra Vortenföllä ylipäätään oikeus toimia parlamentin jäsenenä. Kiitoksia herra Odi, teillä on puheenvuoro tästä samasta asiasta. Kollegamme Kohn Penditte joka on äh, ollut yhteistyössä diktaattori Chavezin kanssa, ei näköjään osaa toimia demokratian äh, mukaisesti. Eera Ortefei äh, on ollut 2009 Euroopan parlamentissa ja Ranskan lainsäädännön mukaisesti hän oli tuolloin ministeri Ranskassa ja siinä todetaan, että jos kyseessä on henkilö, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja hän siirtyy hoitamaan ministerin toimea, Brice Hortefeux, hänet valittiin Euroopan parlamentin jäseniksi. Eikö näin ole? Oletteko samaa mieltä? Proszę państwa, proszę państwa. Je termine, monsieur le président. Monsieur le président. Puhemies, siis on aivan selvää, että sopimusten mukaisesti ja lainsäädännön mukaisesti herra Ortefeuille valittiin jäseneksi ja Ranskan viranomaiset ovat häntä ehdottaneet täysin oikeudenmukaisesti. En hyväksy herra Kompenitin lausuntoa. Minulla on vielä kaksi tiedotusasiaa tästä asiasta. Nyt annan puheenvuoron kahdelle teistä. Ja siihen loppuu keskustelu. Puheenjohtaja Dole, olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin yksi kantan äh, todeta ystävälleni kompenditille, että jotta äh, voitaisiin asettaa vaakalaudalle äh, joku toimi, niin pitää ensin ehdottaa kyseisen toimen täyttämistä. Jos tällaista ehdotusta ei ole oikeusasian valiokunnalle esitetty, ei voi tehdä mitään. Ja toivoisinkin, että ajatellaan ennen kuin tehdään, ennen kuin toimitaan. Itse äh, pyysit minua toimimaan lainmukaisesti. Näin olen aina tehnytkin. Ja oikeudellisten äh, äh, puittekehysten mukaisesti tällaista ehdotusta ei ole tehty vielä niin asia ei etene tällä hetkellä mihinkään. Jos sellainen pyyntö esitetään oikeusasian valiokunnalle, voidaan asiaa harkita. Kiitoksia vielä sitten Rava Goulart. Monsieur le Président. Puhemies, olen aivan samaa mieltä siitä, että olisi vielä pitänyt odottaa oikeudellisten tutkintojen tulosta, mutta kuitenkin näyttää siltä, että ääriainekset ovat nousussa ja se varmastikin johtuu osittain erään poliittisen ryhmittymän toimista ja he taas puolestaan pitävät kiinni tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja äh, myöskin se, että Strasbourgin asema parlamentin toimipaikkana asetetaan vakalaudalle on mahdoton ajatus. Hyvät edustajat, Haluan palata vielä tekstiin, jonka teille luin. Siihen asti, kun valtakirjat on tarkistettu tai on esitetty vastahuomautuksia, herra Brice Hortefe on parlamentin jäsen ja toimii täysin valtuuksen niin kuin on määrätty jäsenelle. Kiitoksia teille. Sitten käsittelyjärjestys täytyy määritellä esityslista keskiviikolla ja torstaille. Lopullinen esityslista ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa 10. maaliskuuta. 113 artiklan mukaan on teille jaettu. Olen käynyt laajia konsultaatioita poliittisten ryhmien kanssa. Ja niistä on tullut esille ja niistä on sovittu seuraavat muutokset.